mietinnössämme ja toivottavasti saa enemmistön tuen myös parlamentissa huomisessa äänestyksessä. Kiitos. Kiitoksia kollega McCarthy. Näin ollen keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna kello 11.30. Sitten on vuorossa suositus toiseen käsittelyyn on Rova Kreslen suositus, joka koskee Olafin tutkimuksia. Aloitamme esittelijälle Rova Kreslellä neljä minuuttia. Sind Sie schneller? Te olette näköjään nopeampia kuin mitä minä kuvittelin. Äh, komissaari, puhemies, hyvät kollegat, me puhumme vaikeassa olvivaiheessa tästä asetuksesta, jossa on, on puheessa äh, petosten torjunta ja meillä on paljon ongelmia, jotka liittyvät johtamiseen ja hallinnointiin. Meillä on myös ongelmia valvonnassa ja valvontakomiteassa. Haluaisin kernaasti ratkaista nämä ongelmat se, että rakenne, viraston rakenne tuottaa ongelmia. Sen rakenne on, on ollut perustamisesta lähtien sellainen, että se ei ole istunut eri maiden oikeusjärjestelmiin. Tästä syntyy monia ongelmia, jotka tähän päivään mennessä ja uudistuksenkin jälkeen ovat jääneet riittämättömästi ratkaistuja. Meillä on ongelma viraston sisäisessä toiminnassa. Tähän asti Olaf-asetus yhdistää kaikki pääjohtajaan. Pääjohtaja on nykyisessä asetuksessa oikeastaan kaikki voipainen ja kaikki valtainen. Vuodesta 1999 lähtien tilanne on näin ja näin on myös tilanne jäänyt. Vaivaloissa prosessissa me olemme parlamentissa 2008 saaneet aikaan tasapainoa, demokraattisempia rakenteita, jotka, joita pääjohtaja tuolloin tuki ja joita pääjohtajan pitää muuten myös suojella meillä on tuomioistuimen tuomio pohjalla me olemme tutkineet oikeudenmukaisuutta ja myös sitten osallistavien oikeuksia olemme tutkineet. Tämä on ollut ongelma myös monta vuotta. Olaf on tähän mennessä luonut uhreja menetelmillään valitettavasti. Ja tällaiset, tällaiset uhrit ovat äh, ikävä asia. Parlamentin uudistusehdotukset vuodelta 2008 perustuvat komission tekstiin, joka lähtee riippumattomasta menettelystä. Meidän tarkistuksemme ovat yrittäneet saada että pystytään varmistamaan myös oikeudenmukaisuus. Sitten tuli uusi pääjohtaja ja hän on sitten on sitten tappoi trilogissa nämä muutokset. Komissio, on myös, komissio tappoi menettelyn. Nyt me, meillä on sellainen rakenne edessämme, joka enemmän kuin koskaan nivoutuu yhteen henkilöön, joka myös antaa kaiken hänelle. Tämä henkilö on nyt samaan aikaan myös johtanut äh, äh, tehnyt valvontakomitean työn mahdollisimman vaikeaksi. Minun velvollisuuteni äh, esittelijänä ja myös Olafin tuntijana olen tehnyt muutaman tarkistuksen toista käsittelyä varten. Täytyy nyt pohtia tarkkaan, haluatteko te ne hylätä. Ne voivat olla tärkeitä. Haluan todeta, että ei ole, ta- ole tarkistuksia, tarkistuksia, jotka tähtävät yhteen henkilöön, mutta haluan todeta, että meillä on, meillä on rakenteellisia virheitä tässä tämän viraston rakenteessa. Ja tämä uudistusteksti on oikeastaan vahvistanut pikemminkin näitä virheitä kuin heikentänyt näitä virheitä. Ja haluan teitä rauhoittaa nyt toisessa käsit- toisen käsittely antaa meille mahdollisuuden, mahdollisuuden sovitteluun. Eli me voimme saada homma valmiiksi vuoteen, vuoden loppuun mennessä. Olen mukana 11 trilogissa, joissa te, hyvät kollegat, ovat jättäneet use- olette jättäneet minut usein yksin. Bart oli siellä joskus mukana kyllä. Kukaan ei ole kiinnostunut. Kukaan ei ole kiinnostunut auttamaan minua. Vaikkakin minä pyysin apua, niin kukaan ei minua auttanut. Ja minä luulen, että tarkistukset ovat myös neuvoston etujen mukaista, siksi en halua ole, en olettaisi, että neuvostoliitto lähtisi kovasti muuttamaan arvostan neuvostoa, jossa on kuitenkin järkeviä rationaalisia ihmisiä. Enkä nyt, en nyt ja minusta tämä kolmen kuukauden viive on ihan hyväksyttävissä. Ei ole kysymys hyvästä tai paremmasta vai, tai pääjohtajan puolustamista tai vastuumisesta. Siitä ei ole kysymys. Meidän on kysymys siitä, että uudistusteksti pystyy ehkä osaltaan pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat, joita me haluamme ratkaista. Me on kysymys oikeusvaltion periaatteista ja menetelmistä ja valvontakomitean mahdollisuuksista hoitaa menettelyitä. Ja tässä tämä teksti on selkeä parannus. Kiitos. Kiitoksia kollega Gressle. Sitten on vuorossa komissio, herra komissaari Shemeta. Kiitos puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Keskustelette nyt tekstistä uudeksi oikeusperustaksi Olafia varten. Teksti perustuu perusteellisiin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Tässä on mennyt jo seitsemän vuotta mutta jokainen sana oli harkinnan alla, kompromissi siitä neuvoteltiin ja kolmitoimien kesken niistä sovittiin kolmikanta neuvotteluissa viime vuonna. Komissi ei väitä, että lopullinen teksti olisi täydellinen, mutta ihan hyvä tulos se kuitenkin on intensiivisten neuvottelujen jäljiltä. Ei pidä unohtaa, että Välitysehdotus kohentaa Olafin mahdollisuuksia merkittävästi. Parannukset ovat tarpeen, varsinkin jos ajatellaan asianomaisia henkilöitä Olafin tutkinnassa. Uuden asetuksen nojalla he saavat huomattavasti enemmän myös toimivaltaa. Tässä taataan myös erilaisia keinoja, joita Olaf voi käyttää toimijakseen vaikutuksellisemmin varojen keruussa. Totta kai tälläkin on merkitystä ajatella veronmaksajia Euroopassa. Komission mielestä onkin aivan välttämätöntä hyväksyä tämä teksti nykyisessä muodossaan. Ei se kuitenkaan tarkoita, että me ymmärtäisi niitä huolia, joita monilla teillä on ollut viime kuukausien aikana. Me toki tunnustamme sen, että tässä on vielä parantamisen varaa Olafin oikeudellisissa puitteissa tämänkin uudistuksen jälkeen, mutta olemme vakuuttuneita, että fiksuin tapa hoitaa tämä on edetä askel askeleelta. Ensimmäisenä askeleen täytyy taata se, mitä on jo saavutettu neuvotteluissa neuvoston kanssa. Meidän täytyy hyväksyä nyt tarkistettu Olaf-asetus ilman mitään tarkistuksia. Näin saadaan voimaan tämä jo ensi kuussa ja näin nopeasti voidaan saada aikaan parannusta syksystä lukien. Toisena askeleena pitäisi miettiä tapoja parantaa Olafin oikeudessa puitteita vielä enemmän. Tässä vaiheessa komissio miettii kahta osatekijää, varsinkin tämä on myös meidän syyttäjäviraston innoittamaa. Ensinnäkin tarvitaan perusoikeuksille riippumaton valvoja, joka seuraisi perusoikeuksien noudattamista Olafissa yksittäisissä tutkintatapauksissa. Toinen keskittyisi nimenomaan tutkintatoimiin, jos ajatellaan kuinka pitkälle siinä voidaan mennä. Ajatellaan esimerkiksi toimistotilojen etsintää, varsinkin toimielimissä tai asiakirjojen ottamista. Julkinen syyttäjä tarvitsee myös omat toimivaltaansa näitä toimia varten. Siksi uskomme, että Olafin tutkintatoimiakin pitäisi eh, tarkastella eri menettelyt näkökohtien valossa. Me olemme miettineet myös valvontakomitean merkitystä Olafin kohdalla, vaikka sillä on merkittävä rooli. Niin siellä on kuitenkaan oikea elin, joka voisi hoitaa nämä kaksi mainitsemani tehtävää. Komitean kokoonpano ja institutionaalinen asema ei koskaan ollutkaan sellainen, että siinä voitaisiin puuttua Olafin tutkintoihin sen yksityiskohtaisemmin. Jäsenet tekevät tätä työtä oman virkansa ohella sitä paitsi heidän kohdallaan ei ole mitään oikeudesta vastuutakaan olemassa tai muuta vastuutakaan niin, että he olisivat sen soveliaampia tähän tehtävään. Minä uskon, että yhteistyö Olafin ja valvontakomitean välillä pitäisi perustua nimenomaan selkeään yhteisesti sovittuun kehykseen. Te tiedätte, että minä olen valmis myös tätä viemään eteenpäin neutraalilla tavalla. Yhteisenä tavoitteena pitäisi olla varmistaa se, että Olaf toimii vaikutuksellisesti suojallekseen meidän taloudellisia etujamme asianomaisissa oikeudellisissa puitteissa lainsäädännön ajalla, mutta meidän täytyy kuitenkin miettiä myös muita vaihtoehtoja, kuten minä olen juuri niitä kuvailut tässä teille. Komissio on valmis myös viemään työtä eteenpäin hyvin tärkeällä sijalla, aina läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Keskustelussa on viime vuosina päästy aika pitkälle Olafin puitteiden kohentamiseksi niin, että se on myös tehokkaampi suojelessaan perusoikeuksia. Ja nyt tämän pitäisi pitämättä puhetta muuttua myös säädökseksi. Toivottavasti tuette tekstin, jotka kolme, jonka kolme toimijat ovat hyväksyneet, ja näin sitten voidaan siirtyä avoimiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia komissaari Schmeta. Sitten poliittisessa ryhmien puheenvuorot. Ensimmäiset puolitoista minuuttia kollega Deutsch. Tisztelt elnök úr, kedves eh, biztos úr, hölgyeim és uraim, három pontban igyekszem össze... Puhemies, komissaari, hyvät naiset ja herrat, minäpä yritän ottaa esille kolme asiaa, jotka kuvaavat minun linjaani. Ensinnäkin täytyy sanoa, että Olafin uudistus ja keskustelu täällä parlamentissa, ja nämä on kaikkia tapahtunut oikeastaan toisenlaisissa olosuhteissa. Sen jälkeen, kun malti, malta, maltalainen komissaari erosi ja sen jälkeen, kun menettelytapa-ongelmat tulivat tietoon – luulen, että ei ole kysymys Dalista, vaan on kysymys Olafista. Näiden tietojen pohjalta on syntynyt sellainen tilanne, että pääjoht- Olafin pääjohtaja on tehnyt huomattavia säännönvastaisuuksia, sellaisia, jotka missä tahansa muussa tapauksessa – olisivat johtaneet tilanteeseen, että hän olisi joutunut luopumaan virastaan. Nämä ovat näitä muuttuneita olosuhteita. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen, toiseksi on, voin olla, en ole samaa mieltä komissaari Semetan kanssa, niin kuin Unkarissa sanotaan, että ei, kuilun yli ei pääse kahdella askelailla koska siinä muuten ajautuu vain syvyyksiin. Niin puhemies, olen sain sellaista tietoa, että, että Rova Marko Vai ei, ei ole paikalla ja siksi minulla olisi kolme minuuttia. Voitteko vahvistaa tämän? Onko näin? <clears throat> Ainakin näin minulle sanottiin. Jatkakaa vain. Kiitoksia. Kiitos paljon. Äh, Olaf-uudistuksen täytäntöönpano. Sitä ei voi tehdä kahdessa, kahtena, kahdessa vaiheessa, siksi tuenkin pitkälti Rova Gresslen mietintöä ja myös tehtyjä tarkistuksia. No loppupeleissä kysymys on siitä, hyvät naiset ja herrat, että jos ja kun huomenna täysistunnossa annamme vastauksen, joka ei anna mitään uusia äh, impulssia tälle virastolle, niin silloin olemme silloisessa tilanteessa tämä virasto, joka perustettiin 1999 ja joka, jonka tähänastinen toiminta on osaltaan myötävaikuttanut siihen, että, että Euroopan unionin läpinäkyvyys on joutunut uhanalaisiksi. Jos me huomisessa äänestyksessä emme anna uusia impulsseja, niin silloin Olaf ei ole osa ratkaisua, vaan osa ongelmaa. Toivottavasti toivonkin, että, että huomenna hyväksytään nämä tarkistukset. Kiitoksia kollega Deutsch. Seuraavaksi kollega Kajer, kaksi minuuttia. Puhemies, komissaari Schimilta, hyvät kollegat. Huomenna on päätettävä, että hyväksymmekö me tämän asetusmuutoksen, joka kolmikantaneuvottelussa syntyi me olemme päässeet eteenpäin, missä on tarpeellista, on syntynyt, on määritelty selkeitä keskeisiä käsitteitä ja Olafin tiedonsaanti on säädelty, on myös taattu parempi oikeudellinen suoja syylliseksi epäilyille ja on saatu tarkat määräykset ja säännökset pääjohtajan toiminnasta. Meidän pit, meillä on myös sisäiset valvontaproseduurit ja lainmukaisen tarkastus ja joka, joka muodostuvat puitteet Olafin toiminnalle. Nämä ovat huomattavia edustaskeleita. Minä kiitän esittelijä Gressliä. Ja, ja tämä on äh, varjoesittelemme Shamitisin äh, kollega. Sanoisin näistä tarkistuksista, eivät ne ole oikein, epäoikeutettuja eikä väärin. Äh, siellä on myös sellaisia tarkistuksia, jotka ovat meidän ryhmämme esittäviä. Mutta Kaikilla sympatialle emme voi sulkea silmiämme riskeiltä, jotka liittyvät jatkoon. Komissio on nyt äh, lopultakin seitsemän vuoden odottelun jälkeen panemassa täytäntöön tätä uutta asetusta. Irlanti ei puheenjohtajakaudellaan informoinut, että neuvoston työryhmässä ei ollut yksimielisyyttä tässä asiassa. Ja noudatan esittelijän arviota, joka tuli esille lokakuun toinen päivän, päivä tässä kirjeessä, jossa sanottiin, että neuvottelutulos ei ole hyväksyttävissä, ellei neuvosto vetäydy vuonna 2011 linjauksesta. Silloin vaikeutetaan, vaarannetaan kaikki edistysaskeleet. Meidän pitää tunnustaa eteenpäin, meidän pitää pikemminkin varmistaa se. Me hylkäämme tarkistukset, emme siitä syystä, että nämä halua, ne täytyy hylätä, vaan siitä johtuen, että riskin arviointi on tähän arvioon johtanut. Kiitoksia kollega Kajer, Sitten on vuorossa kollega Mulder, minuutti. Kiitoksia, puhemies. On harmi, että Geierin kommentti sääntöjen mukaisesti neuvosta ei ole paikalla. Joten niin, haluan kiittää edustaja Gressle erittäin tarkasta, hyvästä työstä tämän mietinnön laatimiseksi. Darlin kanssa meillä oli kaikenlaisia oli tapaamisia ja siksi ja tarkistuksiakin on tehty. En tiedä, en usko, että tarkistukset ovat huonoja, mutta ongelma on se, että mitä tapahtuu, jos ne otetaan huomioon. Pitääkö neuvoston sitten neuvotella niistä? Ehkä komission jäsen voisi kertoa hieman tästä menettelystä. Yksi suurin ongelma on valvonta. Olafin valvonta. Ja haluaisin tietää, että olisiko hyödyllistä, jos meillä olisi ehkä kolme, neljä, eh, kolme, neljä, viisaan miehen komitea vaikkapa, joka laatisi lausunnon eh, valvontakomitean ja Olafin suhteessa. Seuraavaksi kollegas taas puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Huomenna meillä on edessämme valinnan paikka. Voimme hyväksyä sen, mitä Gressle on esittänyt, tai voimme hylätä ehdotukset. Mitkä nämä tarkistukset sitten oikein ovat? Tässä halutaan ottaa opiksi jostain, joka tapahtui sen jälkeen, kun neuvoston kanssa oli saatu aikaan neuvottelutulos. Meidän pitäisi ottaa siis opiksi myös liitteestä kolme lausunnossa, jonka valvontakomitea on laatinut. Emme voi välttää sitä, vaan se on huomioitava, tajuttava mikä on todellinen tilanne, kun siellä on selvä ristiriita olemassa, kun näitä Olafin johtoa ja tätä valvontaelintä. Toisin sanoen, täytyy miettiäkin menettelyjä ja tutkintojen laillisuutta, todistajien ja syytettyjen kohtelua. Meillä on valinnan paikka. Voimme tarkistuksen vielä parannella ja olisimme vahvemmassa asemassa neuvoston nähden, voimme vielä neuvotella, mennä sovitteluun, sitten saada aikaan lainsäädäntö, joka perustuu todellisuuteen ja käytäntöön, tai sitten voimme valita toisen tien. Se merkitsisi puolestaan sitä, että me olisimme pelkureita ja me lähtisimme kuin häntä koivien välissä. Eli me haluamme vielä muuttaa Gresslen tarkistuksia, koska se osoittaisi myös rohkeutta. Vielen Dank, Herr Kollege Kiitos kollega Stas, Sitten kollega Czarneski, minuutti. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak naprawdę e, mój szacowny Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Öö Stas. Edustaja Stas sanoi kaiken, mitä minäkin halusin sanoa. Olaf on tärkeä ja olisi parempi, jos sitä valvottaisiin asianmukaisesti. Mutta puhutaan nyt yksityiskohdista. On joitakin tarkistuksia tässä, jota voidaan katsoa välineinä Olafille, jotta se olisi parempi, jotta se olisi tehokkaampi toiminnassaan. Mutta kuitenkin sitä olisi sit silloin helpompi valvoa. Minun mielestäni valvontakomitean tutkiminen ja sen mahdollisuuden tutkiminen olisi on askel oikeaan suuntaan. Me haluamme valvoa kaikkea olevin toimintaa, jos näitä tarkistuksia hyväksytään, niin me tuemme ja toivon, että parlamentissa tuetaan niitä yleisestikin. Kiitoksia kollega Sarneski. Kollega De Jong, minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Minä olisin paljon samaa mieltä sen kanssa, mitä herra eh, Rova Gressle ja herra Stav totesivat, että tilanne on kovin vakava Olafin kanssa. Ensinnäkin me tarvitsemme ratkaisuja niin, että valvontakomitean ehdotuksia ryhdyttäisiin toteuttamaan. Meidän täytyy varmistaa se, että tilanne paranisi. Toiseksi on ollut Olafissa sellaisiakin tapauksia, jotka eivät ole johtaneet minkälaisiin oikeusmenettelyihin, ja siksi tämä on kyseenalaistanut paljon koko Olafin työn. Me tarvitsemme ulkopuolisen riippumattoman selvityksen, ja komissio täytyy harjoittaa Olafia kohtaan painostusta. Puhuin tästä myös eilen. Eivät tietenkään halua joutua tähän tilanteeseen minä uskon, että se, että tässä nyt ollaan vähän kuin myöhässä, on aika, ei katastrofi, mutta vakava tilanne. Kiitoksia kollega de Jong. Sitten kollega Hartel, minuutti. Kiitos. Collega Gressler heeft het functioneren van Olaf onder de loep genomen. Een prima zaak. Want... Kiitoksia puhemies. Eh, Gressle tutkii Olafia suurennuslasilla ja se on hyvä, koska Olaf ei toimi ja tämä on vahinko, koska sen pitäisi torjua petoksia. Jos se ei toimi, niin tämä asia pitää ottaa vakavasti. Minä tiedän kokemuksesta petostapauksista maissa kaukana, kaukana ja on ollut sellainen tilanne, että tapausta ei ole seurattu. Olafin tietoa ei ole seurattu ja tämä on hyvin vakava tapaus toivon, että tilanne korjataan. Meidän ei pitäisi puhua paremmasta Olafista tai eri toimintatapoista, vaan meidän pitäisi päästä eroon sirkuksesta. Tässä on paljon rahaa pumpattu tähän virastoon ja se ei toimi. Kiitoksia kollega Harton. Sitten olivat ryhmän puheenvuorot, sitten muut puheenvuorot. Ensiksi kollega Keli, minuutti. The revised regulations here regarding... Tämä uusi Olafia koskeva asetus antaa nyt tarvittavat välineet, jotta voitaisiin olla tehokkaampia petosten torjunnassa. Nyt aika ironista on ja omitusta, että sillä on kuitenkin omat tapansa toimia, varsinkin jos ajatellaan tutkintojen suorittamista muun muassa herra Dalin kohdalla, joka nyt oli kauhean tyytyväinen. Hän halusi, että hän olisi enemmän sanasia näissä asioissa tai se, miten Kessler on hoitanut tutkinnan. Oliko se amatöörimaista, ammattimaista vai ties mitä näissä tutkinnoissa. Mutta tämä kaikki osoittaa, että uudistuksia tarvitaan. Se, että vahvistetaan Olafia, niin varmasti siitä voi olla tyytyväinen. Varsinkin ajatellen, miten määritellä paremmin petokset, ilmiantajat, tiedonvaihto Olafin ja jäsenvaltioiden kesken, miten tässä parlamentin ja Olafin välillä tieto kulkee ja miten voidaan vielä vahvistaa myös tätä valvontakomitea Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kollega Kelly. Sitten kollega Balčitis, kaksi minuuttia. Puhemies, komissaari, ensinnäkin haluan kiittää Ingeborg Kressleä hänen valtavasta työstään ja tämän ponnisteluista, joilla tähdätään Olafin vahvistamiseen. Olaf on elin, joka on hyvä väline EUn budjetin suojelemisessa ja taistelusta petoksia vastaan. Monet löydetyt petostapaukset ja rikkomustapaukset ovat kasvamassa. Olemme nähneet, kuinka tärkeä Olaf on ja, ja meidän täytyy sitä vahvistaa entisestään. Ja meidän täytyy tehostaa Olafin työtä ja sen riippumattomuutta on, voidaan nähdä, että tämän päivän keskusteluissa me keskitymme äh, Olafin ja työ, valvontakomitean välisiin erimielisyyksiin ja äh, niiden toimivaltakiistoihin, emmekä niinkään Olafin uudistamiseen, joka on kuitenkin tulosta seitsemän vuoden kovasta työstä, niin kuin komissio on sanonut. Olaf, Olafissa on 500 henkilöä töissä ja uskonkin, että heidän työtään ei taisi haitata instituutioiden riidoilla meidän pitää panostaa henkilöstön tehokkuuteen ja yhteistyön tehostamiseen Olafin ja kansallisten viranomaisten välillä. Meidän täytyy myös suojella henkilöiden oikeuksia, joita tutkitaan kompromissiteksti, josta on sovittu neuvoston ja parlamentin kesken, saattaa eh, ei ole ihanteellinen kummankaan puolen kannalta, mutta sillä voidaan kuitenkin parantaa tehokkuutta Olafin tutkinnassa ihanteelliset uudistukset, siellä sellaisia ole, mutta tämä Olafin uudistus olisi ensimmäinen parannuksen askel, jolla voidaan vahvistaa sen riippumattomuutta. Varjoesittelijänä ajattelin, äh, ja kun ajattelen realiteetteja, haluan ehdottaa kompromissitekstin hyväksymistä ilman tarkistuksia. Kiitos kollega Balcitis. Sallitteko äh, kollega Stasilta kysymyksen teille? Stas, olkaa hyvä. Kollega Balsitis, Kollega Balsitis, olette erittäin hyvä kollegani, mutta en oikein ymmärrä teidän ryhmänne kantaa asiaan. Meillä on menettely nyt olemassa lainsäädäntöä varten. Siinä on kolme eri vaihetta. Ja tämä nyt on toinen käsittely. Sen jälkeen mennään sovitteluun. Se on nyt lukemattomia kertoja mennyt näin. Minä olen itse ollut mukana lukemattomia kertoja. Ja minun mielestäni kyllä tämä voidaan hoitaa kolmessa kuukaudessa, jos me hyväksymme nyt sen täällä, niin se johtaa siihen, että saamme lainsäädäntöä, joka ei toimi. Taas, ich muss leider so streng sein, wenn wir... Täytyy olla tiukka näiden kanssa, koska meillä on aikataulun kanssa kiirettä. Basitis valandą esam praleidę šito klausimu. Niin, kollega, me olemme käyttäneet tunti tolkulla tämän asian käsittelemiseen ja komissaari selitti meille tämä menettelytavat hyvin selkeästi. Meillä ei ehkä ole kolmea kuukautta. Tämä uudistus, sitä saatetaan lykätä pari, kolme, neljä vuodenkin päähän. Niin tässä pitäisi löytää sopuja nyt. Tämä on minun tietoni, siksi minä mainitsin tämän Äh, herra Gajerin, äh, eli koordinaattorimme kannan. Komissaari on luvannut kirjallisessa muodossa, että välittömästi tämän äh, sopimuksen jälkeen, kun se on hyväksytty, niin sitten siirrytään seuraavaan neuvotteluaiheeseen. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Toerer, minuutti. Romans, friends, countrymen, lend me your ear. Wie im Drama von Shakespeare stehen wir an einer entscheidenden Wendung. Olemme Shakespearein sanojen mukaan olemme ratkaisujen käänteen edessä kollegat. Nyt on kysymys siitä, että onko Olaf sellainen, jolla on toimiva valvontakomitea. Puoli vuotta sitten lokakuussa viime vuonna olisin kannattanut esittelijä. Kuusi vuotta neuvosto ja parlamentti ovat kummatkin tarvinneet kompromissin viilaamiseen, mutta viimeisen kuuden kuukauden aikana toimielimet, komissio, Olaf, valvontakomitea ovat pelanneet peliä ja minä en voi kuvitella Olafia ilman toimivaa valvontakomiteaa. Siksi kysynkin, on yritetty vaikuttaa. Olafin johtaja on puhunut meppien kanssa, olen kuullut, että muutkin ovat puhuneet. Ja nyt minun kysymykseni herra komissa- komissaarilla, toimiiko komissio riippumattoman valvontakomitean puolesta? Oletteko te valmis kamppailemaan valvontakomitean riippumattomuuden puolesta, niin kuin me olemme puhuneet neuvoston kanssa asiasta, joka loistaa poissaolollaan tänään? Minä en voi kuvitella Olafin uudistusta ilman, vahvo- vahvist- ilman valvontakomitean vahvistamista. Kiitoksia kollega Toirer tästä Shakespearein sitaatista. Frau Kollegin Andreasen. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Jos kukaan tarvitsee todisteita siitä, että kuinka epätehokkaita e, EU toimii, elimet ovat, niin se seitsemän vuotta, joka on mennyt tämän Olafin sääntelypuitteiden tarkistamiseen, niin tämä on hyvä todiste siitä. Ja vaikuttaa siltä, että vaikka toimielinten välillä on sopimus, niin sitten tarvitaan lisätarkistuksia kuitenkin. Mutta tärkein asia tässä tänään on Olafin riippumattomuus. Tämä puitteisto ei oikeastaan saa sitä paikoilleen. Petosten torjuntavinaston tarkoitus on estää petoksia ja kor- korruptiota, joka vaikuttaa EUn rahoitukseen. Ja siksi sen pitäisi olla riippumaton toimielimistä, jotka käsittelevät EUn varoja. EUn komissiosta erityisesti, mutta myöskin Euroopan parlamentista ja neuvostosta. Olafin pitäisi raportoida suoraan ilman välikäsiä Euroopan kansalaisille, kansalaisille, jotka rahoittavat EUn budjettia. Ja tämän asetuksen ei pidä olla. Kiitoksia kollega Andreasen. Seuraavaksi Catch the menettely Täällä on ainoastaan kollega Zemke, joka saa saman tien puheenvuoron. Kiitos puhemies. Minä haluaisin teidän kiinnittävän huomiota yhteen tärkeään kysymykseen, jota ei vielä ole tässä keskustelussa otettu esille tähän mennessä. Nimittäin Olafin toiminta on osoittanut yhä enemmän kiinnostusta myös kansalaisten parissa. Ja kiinnostus varmaan kasvaa kasvamistaan ensi vuonna – eli Euroopan parlamentin vaalivuonna. Siksi minun mielestäni, jos ajatellaan tiedotuskampanjaa Olafin tiimoilta, niin sekin olisi tärkeässä asemassa. Meillä pitäisi olla yhteisiä standardeja senkin osalta, minkälaista tietoa ja miten voidaan julkistaa. Emme oikein vaikuta olevan tietoisia eri rooleista ja tietoa tulee kovin myöhään vasta sen jälkeen, kun on viestimissä julkaistu liian myöhään siis. Kiitos kollega Semke. Kiitoksia kollega Semke. Näin on kaksi menettelyä on saatu päätökseen. Annan komission puolesta puheenvuoron komissaari Shemetalle. Thank you, Mr. President, honorable members. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. On selvää, että parlamentti ja komissio ajattelevat samalla tavalla Olafin uudistuksesta. Me molemmat haluamme parantaa Olafin oikeuspuitteista, jotta perusoikeuksia kunnioitetaan ja jotta kansalliset viranomaiset voisivat seurata sitä, jotta toimistot, viraston toimistot eh, toimisivat paremmin ja jotta valvontakomitea voisi sitä valvoa. Eli voin sanoa, että kyllä, minä tuen vahvaa valvontakomiteaa. No kuitenkin Aivan kuten sanoin alustuksessa, niin olen vakuuttunut siitä, että kaksivaiheinen lähestymistapa on hyvä ja jopa tarpeen tämän asian käsittelyssä. Ensimmäisenä askena meidän pitää taata se, että nämä oikeuspuitteisto toimii, se jonka olemme saavuttaneet tähän asti, neuvoston kanssa neuvottelussa ja teidän mietinnön esittelijänkin on tehnyt paljon työtä tämän eteen. No toisena vaiheena komissio sitten tutkii, miten Olafin oikeuspuitteista voidaan parantaa vielä pidemmälle heti kun uusi asetus on tullut voimaan. Tämä arvioinnin inspiraationa pitäisi olla ehdotus julkisen syyttäjän osalta, joka komissio hyväksyy pian. Se sisältää parlamentin ja neuvoston kuulemisen ja toimielinten välisen äh, kantojen vaihdon. Toivon, että parlamentti voi tukea tätä lähestymistapaa. Se on molimpien etujen mukana, mukaista, Euroopan veronmaksajien ja mukana olevien ihmisten muka, etujen mukaista, koska muuten tässä on sellainen riski, että sen sijaan, että asetus hyväksyttäisiin välittömästi ja että nämä merkittävät parannukset tulisivat voimaan, niin me vain jatkamme ja jatkamme tämän uudistuksen odottamista ja tässä voi kestää jopa 12-13 vuotta. Eli tämä on se riski, joka meillä on nyt edessämme kiitoksia kollega Shemeta. Ja seuraavaksi lopuksi puhuu kahden minuutin kollega Kressli. Paljon kiitoksia näistä puheenvuoroista. Haluaisin todeta, Jan, kun me nyt olemme päättämässä näistä tarkistuksista. Sitten neuvostolla on kolme kuukautta aikaa käsitellä niitä, jos se sopii niin niille, ei mitään ongelmaa, jos se ei sovi, sitten tulee uusi sovittelu. Sitten istutaan saman pöydän ääreen ja pohditaan, mitä me teemme. Sitten me voimme vakuuttaa vaivallisesti neuvosto, niin kuin oletan, ja tässä haluan kiittää erityisesti äh, Dinsbergia, äh, Tanskan hallituksen äh, edustaja Fiskia joka edusti Puolan hallitusta puheenjohtajakaudella. Minä uskon, että emme me pitäisi pelätä niin paljon neuvostoa. Neuvostollakin kiinnostusta saada tämä Olaf kunnolla toimimaan. Hyvät kollegat, Kyllä tämä tuntuu välillä satirilta. Meillä on aivan sama tilanne edessämme kuin kuin ennen vuonna 2008 äänestystä, silloin kun mietintö tehtiin. Mitä olisin tehnyt, jos olisin kuunnellut kaikkia, mitä komissio sanoi, että mitä on, mikä kaikki on mahdotonta. Se oli aivan järkyttävää. Komissio kaksi ja puoli vuotta, jää, kahden ja puolen vuoden ajaksi jäädytti koko paketin, koska se ei pitänyt sitä mahdollisena. Ja nyt, nyt yhtäkkiä onkin mahdollista, että tätä voidaan jatkaa eteenpäin minä uskon, että, että ne ongelmat, joita me olemme nähneet kahden vuoden ajan, ja että ne voidaan nyt lopultakin poistaa. Ja hyvät kollegat, kokeillaanpa tätä. Jan, ei se ole niin, että tämä menisi kaikki paperikoriin. Kyllä minä olisin iloinen, jos kollegat sitten näissä sovittelukeskusteluissa olisivat mukana. Ja te olette nyt jo <clears throat> tervetulleita näihin keskusteluihin. Herra kahden vaiheen konsepti. No, 2006 komissio esitti ää, tällaista menettelyn riippumattomuutta. 2011 vedittiin sen pois, 2014 halutetaan se ehdottaa tätä. No kyllä, tämä historia on aika vakava. Olen nyt jo nyt on kuitenkin korkea aika huolehtia siitä, että, että historia on sellaista, että me voimme elää sen kanssa. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Kiitoksia kollega Kressli. Keskustelu on saatu päätökseen. Huomenna äänestetään kello 11.30 alkaen. Seuraavaksi on yhteiskeskustelu EUn taloudellista eduista. Ja on herra Vuonin mietintö EUn taloudellisten etujen suojaaminen.